varapuheenjohtajan julkilausuma Myanmarin vaalit aiheena. Ja Nikola Smith on täällä paikalla korkean ulkosuhdeedustajan sijaan. Olkaapa hyvä, teillä täällä pitkä iltapäivä Strasbourgissa. Arvoisa puhemies, 8.11. Myanmarissa pidettiin historialliset vaalit joissa 91 puoluetta oli mukana ja yli 6000 ehdokasta asetettiin. Ihmiset äänestivät muutoksen puolesta, ilmaisivat voimakkaan toiveen elää uudessa vapaassa demokraattisessa Myanmarissa ja antoivat selkeän mandaatin Aung San Suu Kyin NDLLD-puolueelle molemmissa parlamentin kamareissa tämä puolue sai vakaan enemmistön ja tämä eh, kansainvälinen tuki demokraattiselle siirtymävaiheelle Myanmarissa on ollut tärkeää ja Euroopan parlamentin rooli on ollut tässä suhteessa erittäin tärkeä. 16.11. korkea edustaja soitti Aung San Suu Kyille henkilökohtaisesti onnitallakseen häntä vaalivoitosta ja nosti esiin, kuinka kriittinen rooli meidän 150 vaalitarkkailijallamme oli. Tätä ryhmää johti Alexander Graham Flamsdorf, EPn varapuhemies. Äh, vaalit sujuivat rauhaisesti ja haluamme kiittää äh, herra Lambsdorffia hänen sitoumuksistaan ja erinomaisesta työstään EUn päätarkkailijana. Demokratisointiprosessi ei ole kuitenkaan vielä saatettu päätöksiin. Joka tapauksessa monet etniset vähemmistöt Myanmarissa ovat edelleen huolenaiheena, toisin kuin joissakin aikaisemmissa vaaleissa vähemmistöjen edustajat eivät päässeet äänestämään. Erityisesti tämä koskee rohingya vähemmistöä ja tämä johtuu radikaali buddhisti munkkien suuresta vaikutuksesta. Joillakin etnisillä alueilla ääleja ei pidetty turvallisuussyistä ja EUn aiempi julkilausuma korostaa, että edelleen tarvitaan perustuslaillisia parannuksia, jotta saadaan täysin kattavat ja täysin reilut vaalit tulevaisuudesta. Aung San Suu Kyi joka on eh, suurimman parlamentin puolueen johtaja, mutta hän ei voi asettua ehdolle presidentiksi perustuslain nojalla. Eh, armeijalla tulee olemaan 25 prosenttia parlamentin paikoista. Ja riippumatta siitä, kuka seuraavan hallituksen muodostaa, kolme avainministeriä tulee armeijasta. Siksi kaikkien poliittisten toimijoiden on sitouduttava rauhanomaiseen siirtymään, dialogiin ja sovinnollisuuteen. Näiden haasteiden ohella voimme sanoa, että olemme saaneet todistaa ratkaisevan tärkeät vaalit, jotka ovat erittäin merkittävä mahdollisuus vahvistaa demokratiaa Myönmarissa. Ja seuraava kriittinen hetki tulee olemaan uuden presidentin valinta vuonna 2018 ja eh, ennen maaliskuun loppua 2016 hallituksen muodostaminen. Aung San Suu Kyin ei ole vielä paljastanut uuden hallituksen prioriteetteja, mutta voimme odottaa, että oikeusvaltioperiaate, taloudellinen kehitys, demokratia tulevat olemaan korkealla agendalla. Ja vähemmistöjen asemaa me tulemme edelleen tarkkailemaan ja tulemme rakentavasti olemaan mukana. Kysymys on Rohingya-vähemmistön maattomuudesta, valtiottomuudesta ja myös buddhalainen radikalisoituminen on huolestuttavaa, sillä Tämä ei ole sopusoinnussa maan ihmisoikeusvelvoitteensa kanssa. EUn ja Myanmarin suhteet ovat kulkeneet pitkän matkan vuodesta 2011. Sanktiot poistettiin 2012 asevientikieltoa lukuun ottamatta ja kaikkea muuta paitsi asevientiä koskevat ja EU Myanmar eh, Task Force, jossa Euroopan parlamentti oli vahvasti mukana, eh, perustettiin 2013. EU e ja Myanmar ryhtyivät yhteistyöhön ihmisoikeuksien alueella. Kaksi kierrosta ihmisoikeusdialogeja saivat aikaan. Eh, on, on pidetty vuoden 2014 jälkeen. Meidän demokratiatukiagendalla Myanmar on hyvin korkealla paikalla ja me odotamme EO M suositusten toimeenpanoa ja ne esitetään ensi vuonna. Rauhanprosessissa Euroopan unioni oli, pyydettiin 15.10.2015 todistamaan Äh, rauhan äh, aloitteen käynnistämistä ja kansainvälinen rauhan rahasto on myös perustettu ja myös sijoitussuojasopimus on äh, astumassa voimaan. EU on puolustanut strategisia prioriteetteja, strate- demokraattisen siirtymän prosessin tukemista, jonka ulkoasiainvali Kunta hyväksyi jo 2013, ne ovat myös neuvoston päätelmissä mukana. Demokratia, rauha, kehitys ja Myönmarin mukaan ottaminen kansainvälisen yhteisön mukaan on edelleen tärkeä. Meidän kehitysyhteistyöohjelmamme joka on osa 2014-2020 monivuotista Myanmar-ohjelmaa ja siinä on koulutus, oikeusvaltioperiaate ja rauhanprosessin tukeminen ovat tärkeitä prioriteetteja. Tämä on täysin sopusoinnussa maan muutosagendan kanssa ja Euroopan unioni on valmis myös antamaan humanitaarista apua herkille väestön osille erityisesti valtiottomia henkilöitä koskien. Eh, nyt kun Myanmar kulkee kohti tulevaisuutta, meidän sitoumuksenne korostaa EUn voimakasta sitoumusta eh, maan demokratisoitumisprosessin tukemiseen. Me haluamme auttaa siinä, että Myanmarin siirtymä eh, onnistuu täydellisesti. Kiitos. Thank you very much, minister. Kiitokset ministeri. Ja sitten ryhmäpuheenvuoroihin. Ensimmäisen puheenvuoron saa PPE-ryhmästä. Raktasson, olkaa hyvä. Tillsammans med eh, sex andra parlamentariker... Mm, kiitos. Eh, minä ja muut kuusi kuulumme tähän vaalitarkkailuvaltuuskuntaan. Ja me saimme semmoisen hyvin myönteisen kuvan tästä tehtävästä sekä vaalien laskennassa. Siellä oli hyviä ei ollut mitään, mitään väärinkäytöksiä, joita olisimme huomanneet. Ja uskoimme, että 20 prosenttisesti kaikki sujui täysin sääntöjen mukaan. Ja tämä voittanut puoli, pu, puolue sai yli 80 lähes 80 prosenttia ja riittävästi siis paikkoja, jotta voi muodostaa uuden hallituksen ja oppositio hyväksyi tämän. Nyt on hyvin tärkeää, että me asetamme nämä vaalit suurempaan kokonaisuuteen. Tietenkin viime aikoina politiikka on edistynyt, mutta sitä ei edelleenkään voi kuvata demokraattiseksi maaksi. Siellä on perustuslaissa hyvin ongelmallisia kohtia, esimerkiksi se, että sotilasjuntalle kuuluu neljäs osa parlamentin paikoista. San Suu Kyi taas ei voi hakea presidentin paikkaa perustuslaillisista syistä. Sekin on ongelmallista. Eh, ihmisoikeusrikkomukset ovat vielä, eh, siellä on poliittisia vankeja, eh, siellä on vähemmistö, vähemmistösyrjintää, muitakin muslimiryhmiä, jotka ovat joutuneet kärsimään viime aikoina. Ja uudessa parlamentissa on siis paljon, tai uudella parlamentilla on paljon haasteita ja toivon, että siellä päästään vakauteen ja, ja EU jatkaa tukeaan tälle maalle. Per il gruppo dell'Alleanza Progressisti Socialisti e Democratici la parola onorevole Gomes. Seuraavaksi äh, äh, Alde, äh, eh, SND, Rova Gomes. Niin äh, minä johdin, olin mukana johtamassa tätä parlamentin tarkkailulautakuntaa. Ja itse asiassa vaikutti siltä, että nämä vaalit olivat kaikista avoimimmat, mitä siellä on ollut, kun seitsemän vuotta siellä on ollut sotilasjunta vallassa. Juridisesti kuitenkaan maa ei ole demokraattinen. 2008 vaaleissa päätettiin jättää 25 prosenttia kansanedustuslaitoksesta sotilasjuntalle. Ja vaali valtuuskunta mm, epäili, miten tämä on, voidaan jatkossa täytäntöönpanna. Tietenkin tämä on maa, jossa on miljoonia vähemmistöedustajia, joilla ei ollut edes äänestysoikeutta. Edistystä tarvitaan ja se ehkä onnistuu nyt, kun armeija ei saanut niin suurta valtaa. Puolue, joka valmis, voitti San Suu NLD-puolue, on sitoutunut muuttumaan demokraattisemmaksi ja rauhanomaisemmaksi. Tietenkään se ei tule olemaan helppoa sillä maassa, jossa kenraalit ovat edelleenkin voimassa äh, vallassa, äh, jotka, äh, ja jossa sotilasjunta hallitsee luonnon resursseja, luonnonvaroja. Siellä on rohingan ja, ja muslimivähemmistöjä, jotka tosiaan eivät saaneet edes äänestää, ja tämä on suuri huolenaihe siellä. Myös vainotaan buddhisteja, buddhalaisia. Mutta kuitenkin tässä on mahdollisuus nyt viedä eteenpäin viestiä näitä, näitä vanhoillisia vastaan. Ja toivottavasti tämä mm, ihmisoikeustilanne saadaan parantamaan. Meillä on strateginen intressi myös, että tätä maata saataisiin demokratisoitua. Ja katsotaan, mitä nyt tapahtuu ja miten kansalaisyhteiskunta ja poliitikot ja NLD pystyvät tilannetta muuttamaan, koska meidän pitää varmistaa, että myös perustuslakia muutetaan. Per il gruppo dei conservatori e dei riformisti ESE-ryhmästä. Tanno, puheaikaa puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Hyvä puhemies. Voitto vaaleissa on historiallinen virstanpylväs ja myöskin se, että me varmasti tästä, tätä juhli ja tämä vaikuttaa voi verrata siihen, mitä vuonna 90 tapahtui. Demokraattiset vaalit ja kehitys ei tule olemaan helppoa ja on tärkeää, että EU esittää tarvittavan tuen. Mutta paljon myöskin eh, eh, hoituu turvallisuusneuvostossa 25 prosenttia paikoista kuluu edelleenkin eh, sotilaille. Ja vaikka moraalinen voitto saatiinkin, niin hänen eh, oikeudellinen mahdottomuutensa eh, saada eh, presidentin virkaa hankaloittaa tätä kuviota. Demokraattinen kehitys on haaste ilman muuta ja myöskin eh, vähemmistö, vähemmistöjen eh, rooli on hankala. Heiltä evättiin äänioikeus ja he eivät ole voineet näin osoittaa omaa kansallisuuttaan. Ja Aung San Suu Kyi ei ole kovinkaan paljon tähän asiaan puuttunut eli Rohingan oikeuksiin ei ole puututtu. Ja tärkeää olisi näihin kysymyksiin kiinnittää huomioon. Ei ole helppo päästä, mutta Myanmar ehkä voi kuitenkin osoittautua hyväksi esimerkiksi siitä, miten pluralistinen demokratia voi kehittyä, mutta tähän tietysti vie, menee pitkä aika. Kiitos. Per il gruppo dell'Alleanza dei Democratici sitten ALDE-ryhmän puolesta varapuhemies Lambsdorff, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, kiitoksia neuvoston puheenjohtaja ja kiitos myös ystävällisistä sanoista. Otan ne ähm, kehuna koko tämän valtuuskunnan työn, työlle. Minun mandaattini jatkuu vielä loppuraporttiin asti, joten äh, en nyt halua sanoa paljon, koska olen ikään kuin jäävi, mutta selvää on se, että nämä olivat historialliset vaalit ja kaikki, joilla on hiukankin poliittista vainua, huomasivat kyllä paikan päällä, miten valtava toivo näihin vaaleihin liittyi. Ja on hienoa, että EU saattoi olla mukana ja myös tämä vaalitarkkailu, ennen vaalitarkkailun valtuuskunnan lähettämistä ei ollut minkäänlaista vaaleihin liittyvää väkivaltaa. Tämä on yksi tärkeä kommentti. Ja toinen kommentti on se, että monet ongelmat, joihin varauduttiin ennen vaaleja, mitä ei sitten vaalipäivänä ollutkaan suurin pelko liittyi vaalilistoihin, mutta ihmisten nimet löytyivät sieltä suurimmaksi osaksi oikein hyvin, eli sekään ei aiheuttanut levottomuuksia. Tämä täällä keskusteltiin jo perustuslaillisesta kummallisesta tilanteesta. Tämä tulos saattaa nyt tämän maan melko delikaattiin siirtymävaiheeseen ja toivoisin, että EU pysyy sitoutuneena auttamaan maata tässä herkässä tilanteessa. Haluaisin sanoa yhden asian. Usein kritisoidaan eh, sitä, että kun Euroopan unionin eh, toimielinten välinen yhteistyö ei aina toimi aivan eh, rasvatusti. No, tässä tapauksessa näin ei ole ollut. Meillä oli Judith Starlingin niin on ollut esittelijänä, vaalitarkkailuvaltuuskunta on toiminut sieltä ja kaikki me Euroopan unionin eri toimijat olemme loistavasti toimineet yhdessä komission kanssa myös poliisiinstrumenttien puitteissa ja myös tämän valtuuskunnan puitteissa ja Holland Kobian kanssa, joka siellä suurlähettiläänä oli paikalla. Eli, eli tämä on hyvä esimerkki Euroopan unionin toimielinten loistavasta yhteistyöstä ja toivomme, että maa pääsee hyvän kehityksen tielle myös osittain meidän sitoumustemme siivittämänä. Kiitos. Ja vihreät, Sarsetili puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. kritiikki, mitä tulee valmisteluihin, on noussut esiin monissa puheenvuoroissa. Ja totta on, että kaikki eivät voineet äänestää, ja Tanek puhui tästä myös omassa puheenvuorossaan. Eli Sansuji, olisiko eh, hänen pitänyt huomioida paremmin vähemmistöjen rooli ja oikeudet? Tällaisia eh, varjoja oli, mutta muutoin vaalit voidaan katsoa järjestetyksi oikein hyvin. Ja kannattaa mainita, nämä nuoret vaalivirkailijat toimivat niin hyvin ikään kuin vaaleja pidettäisiin harva se vuosi ja on oikein hyvä uutinen myöskin, että vaalitulos hyväksyttiin, eli tässä ehkä uusi parlamentaarinen ja demokraattinen kehitys mahdollistuu, vaikka tietysti tärkeää olisi muuttaa perustuslakia ja varsinaisesta toteutuvasta demokratiasta ei vielä voida puhua, mutta tätä kehitystä on tuettava myös Euroopan parlamentin. Myönmarhan on juuri eh, sellainen valtio, jonka parlamentaarisen niin demokratian kehittymistä on tuettava. Tässä on paljon tehtäviä edessä, mutta eh, täällä istutaan tai kyseessä parlamentissa istutaan aakkosjärjestyksessä ja silloin ei välttämättä voi puhua vielä monipuolue toiminnasta. Argentiini. Olin mukana parlamentin vaalitarkkailuvaltuuskunnassa ja todella hienosti Gomez johti tätä valtuuskuntaa. Demokraatia voitti vaaleissa Sansuchin puolueen nimissä, mutta Kuitenkin perustuslaki on sellainen, että 25 prosenttia paikoista edelleenkin menee eh, sotilaille ja näin myöskin kolme tärkeää ministeripaikkaa. Kaikki kuitenkin koimme ilmapiirin, joka syntyi vaalituloksen selvittyä. Ja tilanne oli hankala, mutta kuitenkin vaalit pystyttiin hyvin ja rauhanomaisesti ja varsin järjestelmällisesti pitää järjestämään. Eli eh, tätä historiallista hetkeä kansalaiset halusivat hyödyntää kunniakkaasti. Mutta vaikkakin tilanne on nyt lähtenyt tietyille raiteille, on ymmärrettävä se, että vielä kuitenkin puhutaan siirtymävaiheesta. Ja on oltava riittävän varovaisia siihen asti, kunnes lopputulokset ja ohjelmointi saadaan, tai ohjelmaesitys valmiiksi. on selvää, että tarvitaan muutoksia esimerkiksi perustuslakiin, mutta nämä muutokset kuitenkin saatiin pitkälti aikaan Sansutsiin eh, urhean toiminnan ja hänen puolueensa turhe, urhean toiminnan ansiosta, kun ajatellaan kaikkia kärsimystä, joka taustalla on ollut. Mutta hallitus ei halua kokonaan luopua vallasta kuitenkaan. Nyt maa on uuden kehityksen tiellä. Ja tärkeää olisi, että myöskin vähemmistöjen rooli tunnustettaisiin. Kävin pakolaisleirillä ja kävin paikoissa, joissa monilla ihmisillä ei ollut kunnon asumuksia, vaan todella onnettomissa oloissa he majailivat. On erittäin tärkeää, että kaikille kansalaisille tarjotaan esimerkiksi kunnon asunnot ja varmasti meiltä myöskin odotetaan kovin paljon tässä. Girling. Kiitos puhemies. No, tämä on juhlan aihe, tämä vaalitulos. 77 prosenttia paikoista, ja se on mahdollisuus nyt, jolla maa voi muuttua. Luonnollisesti haasteita siellä on, nimittäin etnisten vähemmistöjen asema pitää selvittää, ja näitä tuloksia nyt on luvattu noudattaa mutta todellinen testi tulee sitten, miten vakaa uusi hallinto tulee olemaan. EU tarjoaa tukea Myanmarin kehityksen osalta ja meidän pitää vahvistaa sen demokratian kehittämistä ja myös sen asemaa ASEANissa. EUn suhde ASEANin maihin vahvistuu ja sitä näin on hyvä olen asianin valtuuskunnan jäsen ja kävin Aung San Suu Kyiin kotona jokin vuosi, vuosi sitten ja tämä oli huippukohta koko urallani. Haluan nyt onnitella häntä tästä historiallisesta tuloksesta. Onorevole Bostinaru per un minuto. E- Bostinaru puheenkaa mm, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. My sympathy. Kiitoksia puhemies. Haluaisin ensimmäiseksi ilmaista sympatiani ja surunvalitteluni niille työntekijöille, jotka menettivät henkensä maanantaina. Nämä vaalit ovat virstan pylväs Myanmarin demokraattisella tiellä. Olemme tyytyväisiä tulokseen ja siihen, että vaalit sujuivat rauhallisesti, mutta kaikkein tärkeintä on se, että kansa ilmaisi niin selkeästi tukensa demokratialle. Viralliset tulokset osoittavat, että ihmiset tukivat äh, rauhan ja demokratian symbolia, äh, Nobelin rauhan palkittua ja Saharov-palkittua Aung San Suu siitä. Mutta meidän ei pidä myöskään äh, olla illusioiden vallassa. Nämä vaalit ovat hyvä lähtökohta, mutta pelkkä lähtökohta siirtymävaiheessa, joka alkaa tästä Kuten tiedämme, Aung San Suu Kyi ei voi asettua ehdolle presidentiksi. 25 prosenttia parlamentin paikoista on armeijalle ja myös jotkut tärkeät ministeriöt ovat armeijan käsissä. Nyt kaikkein tärkeintä on se, että kaikki kunnioittavat vaalien tulosta ja sen jälkeen tarvitaan kansallinen sovinnon, teko. Olen iloinen siitä, että presidentti ja armeija ovat tunnustaneet vaalien tuloksen, mutta nyt meidän täytyy kaikkien yhdessä työskennellä uudistusten hyväksi. Euroopan täytyy yhtenäisenä tukea eh, Myanmaria ja sen taistelua kohti demokratiakin. Shill, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Ah, Myanmarissa saavutettiin virstanpylväs ja mm, olen kuullut tämän eh, vaalitarkkailulautakunnalta. Ja tietysti Aung San Suu Kyille ja hänen puolueelleen onnittelut. Tietenkin vielä on puutteita. Yksi tärkein on, jotka kollegat ovat maininneetkin, nimittäin se, että rahingat eivät saaneet äänestää. Meidän pitää katsoa, että rotu ja uskonto syrjintäperusteina eivät ole demokratian kuuluva asia. Yli sata ihmistä kuoli Eh, jadekaivoksen eh, lähellä eh, maanvyörymässä. Ja tämä osoittaa, kuinka kaivosteollisuus on huonoissa käsissä ja sitä pitää kehittää. Itä-Kongon tapainen konflikti osoittaa, että rauha ei ole mahdollista, ellei armeija ja, ja liike, elinkeinoelämän linkkejä katkaista me tarvitsemme avoimuutta tässäkin Myanmarissakin ja EUn pitää tukea uutta hallintoa, jotta nämä äh, puutteet saadaan korjattua ja jotta ASEANissa dynamiikka säilyy. Jos ajatellaan Tailla, Taimaata, Malesiaa, sen tyyppisiä talouksia, joissa ihmisoikeuskysymykset on, on saatu ratkaistua, on hyvä, että on käynnistetty neuvottelut näiden maiden kanssa – ja komissio, en tiedä jos komissio pystyisi vastaamaan, tai korkea edustaja ehkä, joka voisi miettiä, miten voitaisiin sitoutua neuvotteluihin, jotta saataisiin varmistettua koordinaatio eri välineiden välillä, jotta kauppaa ja investointeja vahvistetaan, mutta ei ihmisoikeuksien kustannuksella. Sitten Catch the Eye-puheenvuorot. Kuukan ensimmäinen puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos. Kommentoisin eh, valien kulkua Myanmarissa ja toteaisin, että tämä on historiallinen hetki. Kansalaiset osoittivat oman tahtonsa ja se johti eh, NLD-puolueen voittoon. Mutta kysymys kuuluu, miten tästä eteenpäin tämä prosessi toimimaan lähemmäs demokratiaa, mutta edelleenkin paljon on tehtävää. NLD toivottavasti voi käynnistää uudistusprosessin maassa ja myöskin kansallisen sovinnon rakentamisen. Sen tulee olla myöskin vahvasti esillä. Siinä on haastetta ja on saanut kovastikin. EUlla on siirtymäkausista paljonkin omaa kokemusta ja tärkeää olisi, että tukisimme ja auttaisimme Myanmarin kumppaneitamme. Ja korkea edustaja toivottavasti seuraa vaalien jälkeistä tilannetta tarkasti ja tarvittaessa esitämme sitten tarvittavan tuen maalle. Hvala. Eh, thank you very much indeed, eh, Mr. Minister. Kiitoksia puhemies, kiitoksia ministeri. Niin. Kiitoksia. Myanmarin kanssa päätti päättää armeijoiden hallinnon, joka oli hallinnoinut yli 25 vuotta. Siellä osallistuttiin vaaleihin aktiivisesti ja annettiin tuki Aung San Suu Kyille, joka on Nobelin rauhanpalkinnon saaja, jota edellinen hallinto vainosi, mutta vaikeuksia on edelleenkin. Armeijalla on edelleen 25 prosenttia parlamenttipaikoista ja meidän täytyy saada sensuuri lakkautettua. Meidän on taisteltava rasismia vastaan ja ihmisoikeuksien puolesta. Euroopan unionin täytyy olla Myanmarin uuden demokraattisen hallituksen puolella ja tukea sitä. Ja tämän hallituksen on sitä paitsi taattava etnisten vähemmistöjen ja uskonnollisten vähemmistöjen suojelu. Esimerkiksi rohingat edelleen kärsivät syrjinnästä ja myös buddhalaiset samoin, kuten olen täälläkin monta kertaa tuonut esiin. Kiitos. Staldo, prego. Grazie mille. Kiitos puhemies. Myanmarin vaalit ovat tärkeä askel maan historiassa kohti demokratiaa. Haluan kiittää kollegoita, joilla on ollut kunnia edustaa Euroopan parlamenttia paikan päällä tänä historiallisena hetkenä. Mutta nyt sitten maan hallitus uudistusta kohtaavat suuret haasteet. Ensinnäkin, kuinka se pystyy purkamaan sotilasjuntan vaikutusta todellakin sille edelleenkin on varattu parlamenttipaikoista 25 prosenttia. Nykyäänhän 1,8 prosenttia bruttokansantuotteesta menee terveydenhuoltoon ja koulutukseen. On erittäin tärkeää, että maa paremmin nyt pyrkii kansalaistensa oloja parantamaan. On taisteltava myöskin korruptiota vastaan ja syrjintää vastaan, varsinkin rohingya vähemmistöä vastaan. Se on kaikkein vainotuimpia vähemmistöjä maailmassa. Toivottavasti Myanmar ei tule eh, olemaan ikään kuin vankila näitä muutoksia vastaan ja EU sitten ei voisi muuta kuin vierestä seurata. Toivottavasti muutokset mahdollistuvat. Stanislav eh, Polczak. Stanislav Polczak seuraavana. Kiitos puhemies. Täytyy sanoa, että sinä aamuna, kun saimme tietää vaalituloksista, niin oli todella hienoa oli nähdä, että Myönmar on kehittynyt viime vuosina näin pitkälle. Ymmärrän kyllä myös ilmaistun kritiikin jotkut kansalaisryhmät eivät saaneet osallistua vaaleihin, mutta kuitenkin me tuemme tätä prosessia, joka siellä äh, saatiin vietyä loppuun. Ja tietenkin me myös äh, tuemme prosessin voittajaa on San Suu joka nyt näkee hedelmän näistä kehityksistä. Ja meidän täytyy vedota nyt korkean edustajan, että äh, tämä ponnistelisi kovasti, jotta Myanmarin demokratisoitumisprosessia voitaisiin viedä eteenpäin. Meidän pitää kannustaa äh, sitä kansaa, äh, joka on niin hymyilevä, ja jotta sillä olisi myös tulevaisuus. Dekui pane poslanec. Dziękuję panie pośle. Zamykam debatę. Minä Päätän keskustelun tähän tästä aiheesta ja haluan kertoa teille, että Espanjan viranomaiset olet eh, eh, kertoneet puhemiehelle, että heillä Javier Benito Siluaga on valittu Euroopan parlamentin jäseneksi. Hän